ukrainalainen pilotti, Lotnat, joka on ollut vankilassa useampia kuukausia Venäjän vankilassa. Hänet on tänään vapautettu. Ja, ja Karja Ismailova, journalisti, on myöskin vapautettu Azerbaidžanissa. Hän on tutkiva journalisti. Euroopan parlamentti pyrkii voimakkaasti edistämään näiden kahden rohkean naisen vapauttamista ja iloksemme he pian voivat palata kotiin. Ogni tanto qualche buona notizia. Sinne hyvät uutiset kaikkien piristämiseksi. Tuonan Hosenstein. Może najpierw jednak jeszcze kilka słów do mojego przedmówcy. Kiitoksia.